Der Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät ähm, kollegat, äh, puhemies äh, on äh, aina ajallaan, joten aloitetaanpas heti, vaikkakaan kaikki eivät ole paikalla. Mutta näen, että komission varapuheenjohtaja Barroso on myös paikalla. Tervetuloa teillekin. Toivottavasti neuvostokin sieltä sitten pikkuhiljaa tulee. No niin, siinäpä sitten nämä epäviralliset höpinät. Ilmoitan nyt istunnon alkaneeksi. Teille on jaettu pöytäkirjat. Onko pöytäkirjoihin huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten pöytäkirjat on täten hyväksytty. Esityslistan mukaisesti meillä on yhteiskeskustelu Guantanamon Seijan suorittamat vankien kuljetukset ja laittomat pidätykset. Guantanamon vankien palauttaminen ja uudelleen sijoittaminen. Ja neuvoston nimissä ministeri Vondra, olkaa hyvä.